Dear members and dear guests, good afternoon. Arvoisat jäsenet, hyvät vieraat, tervetuloa, hyvää iltapäivää. Head of Secretariat is telling me that there is... Sihteeristön päällikkö sanoi, että tämä noja on nyt tilapäistä puheenjohtajaa varten, mutta siitä huolimatta toivotan teidät kaikki tervetulleeksi, pyydän teitä istuutumaan ja meillä olisi pitänyt aloittaa tässä neljä minuuttia sitten tämä kokous ja Haluan aloittaa onnittelemalla, onnittelemalla lämpimästi kaikkia niitä, jotka palaavat tähän valiokuntaan ja uusia intajäseniä, jotka ovat tulleet valituksi parlamenttiin ja nimityksi tänne. Ja onnittelut ja kaikille tervetuloa. Tämä on järjestäytymiskokous tämän kansainvälisen kaupan valiokunnassa, joten toivotan kaikki tervetulleeksi tähän kokoukseen ja minut on nimetty eh, eh, entisenä Intan varapuheenjohtajana johtaa tilapäisesti tätä kokousta. Tämä on todellakin väliaikainen puheenjohtajuus, koska eh, minun, koska minun tehtäväni on johtaa uuden puheenjohtajan valintaa tässä valiokunnassa ja sen jälkeen minä luovutan tehtävän uudelle valitulle puheenjohtajalle. Jo teidän luvallani, luvallani minä avaan tämän kokouksen. Minun, minun täytyy muistuttaa muutamasta asiasta tässä valiokunnassa. Ensinnäkin eh, tämän kokouksen tarkoitus jo on virallisesti ainoa tehtävä on järjestää, eh, valita valiokunnan puheenjohtajia ja neljä varapuheenjohtajaa eh, työjärjestyksen 212 mukaisista Ja valinnan järjestys on se, että ensiksi valiokunnan puheenjohtaja, sen jälkeen varapuheenjohtajat. Ennen kuin jatkamme sitten eteenpäin, haluan muistuttaa, tarkistakaa, että teidän äänestyskorttinne ovat mukana, koska todennäköisesti tai mahdollisesti tulet käyttämään teidän äänestyskorttianne. Jos näin ei ole, niin pyytäkää nopeasti joku hakemaan tämä kortti. Nyt <clears throat> minulla on lista koska kaikki täysjäsenet tässä valiokunnassa voivat olla paikalla ja myös jotkut varajäsenet ovat, myös ovat paikalla, jotka saavat myös äänestää. Minä jätän Anim Mashikulu, hänen tilallaan Mashlis, Kaspari, hänen tilallaan on Anin Shrajabirik ja Juri Eniken tilalla on Loranden Vince. Ja ja tämä on, merkitsee EPP-ryhmästä, ECR-ryhmästä. Barados Mubalik. hänen tilalleen, hän korvaa Vesu Pulkkinen, joka on täysjäsen. Ja nämä olivat nämä ilmoitukset puheenjohtajalta. <clears throat> ja meillä on yksi äh, herra Schuster SNDstä on korvaa kollegan Andelagiksin. Tässä on siis viisi paikan vaihtoa. Jos mitään muita ilmoitusasioita on poliittisista ryhmistä, näistä varajäsenistä tai korvaavista jäsenistä, en näe yhtään ilmoitusta. Ja ensimmäinen asia esityslistallamme on, on puheenjohtajan valinta kansainvälisen kaupan valiokuntaa. Ensimmäiseksi minun täytyy vahvistaa, että me olemme päätösvaltaisia tässä Meillä on yli 11 Intan jäsentä paikalla. Meillä on lista. Meillä, me olemme siis päätösvaltaisia. Ja nyt työjärjestyksen mukaisesti minun täytyy kysyä poliittisilta ryhmiltä, että te esitätte, esitätte omat ehdokkaanne puheenjohtajan valittavaksi puheenjohtajan. Vai olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja ehdottaisin Bent Langea tämän valiokunnan puheenjohtajaksi. Thank you very much. Kiitos. On ehdotettu, äh, SD ehdotti Bent Langea. Onko muita ehdotuksia puheenjohtajaksi? En näe. Niinpä. We have to ask if chairman Uh, so first I have to... No ensinnäkin minun täytyy pyytää herra Bernd Langea, joka, jos suostuu tähän nimeämiseen. Onot. Olen erittäin otettu tästä ja olen samaa mieltä. Suostun. Thank you very much for the, for the... Kiitoksia tästä suostumuksesta. Minun täytyy myös kysyä, onko minkä tyyppistä äänestystä toivotaan ei ollut tällaista kirjallista pyyntöä, mutta haluan vain tarkistaa tämän valiokunnan jäseniltä. En näe näin olevan. Luulenpa, että voimme, niin kuin tapa on, nimettää, nimettää ehdokkaan puheenjohtajaksi suosion osoituksin. So, Mr. Bernd Lange. No niin, herra Bernd Lange. Onnittelut valinnasta puheenjohtajaksi. Tulk, olkaa hyvä, tulkaa tänne puheenjohtajan pallille. So, thanks a lot for... Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia tästä valinnasta. Ja kiitoksia tästä mahdollisuudesta jakaa tämä upea valiokunta kanssanne ja tämä tärkeä valiokunta myöskin. Se on tärkeää tässä parlamentissa. Olen vakuuttunut siitä, että me jatkamme työtämme Tietysti meillä on joitakin eriäviä mielipiteitä, mutta periaatteessa kuitenkin me olemme pystyneet tekemään yhteistyötä tässä valiokunnassa. Ja minä teen kovasti töitä, jotta näin olisi myös tulevaisuudessa, jotta me voimme vaikuttaa kauppapolitiikkaan Euroopan unionissa ja voimme luoda paremman ja oikeudenmukaisemman globalisaatioprosessin. Kiitoksia erittäin paljon vielä kerran ja tervetuloa uusille jäsenille erityisesti, tervetuloa tähän valiokuntaan. 30-41 jäsenestä on uusia, joten me, nämä ovat erittäin jännittäviä aikoja. Meillä on uusia raikkaita asia, ajatuksia täällä, ideoita, joten tämä on hieno juttu. No niin, nyt menemme sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Ja tämä on ensimmäisen varapuheenjohtajan valinta. luettelo varajäsenistä mainittiinkin tässä, tai näistä korvaavista jäsenistä mainittiinkin tästä, joten asia on selvä. Ja meillä on päätösvaltaisuus myöskin tässä salissa, joten pyytäisin nimeämis, nime, nimeksiä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. ECR-ryhmän nimissä haluan ehdottaa Jan Sahdadilia ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Hän lienee kaikille parlamentin jäsenille jo tuttu. Hänellä on paljon asiantuntijuutta. Hän käy valiokunnassa rakentavaa keskustelua, vuoropuhelua ja kannattaa myös sääntöihin pohjautuvaa kansainvälistä kauppaa. Avia. Hienoa. Onko muita ehdokkaita ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi? Jos näin ei ole, niin pyytäisin, että Saradil voisi vahvistaa tämän ehdokkuudensa. Kiitos puheenjohtaja. On suuri kunnia hyväksyä tämä nimitysehdotus ja jatkossakin toimia valiokunnassa ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Kiitos. Erinomaista. Eli meillä on ainoastaan yksi ehdokas ja hänelle sopii tämä nimitys, joten ehdotan, että valitsemme hänet suosion osoituksen. Thanks a lot, Mr. Kiitoksia oikein paljon, edustaja Saariniil. Ja toivon oikein hyvää yhteistyötä ja tule tänne luokseni eteen. next item is the... Seuraava vaihe on sitten toisen varapuheenjohtajan valinta. Ja nyt pyydän nimityksiä toiseksi varapuheenjohtajaksi. Please. Mr. Chair, may I you... Puheenjohtaja Maximilian Kla on ID-ryhmän ehdokas tämän valiokunnan toiseksi varapuheenjohtajaksi. Hän on opiskellut Saksassa lakia ja on myös suorittanut tohtorin tutkinnon Saksan ja Yhdysvaltain lainsäädännön mukaisesti. Hän on ollut, suorittanut myös Columbian Business Schoolissa MBA-tutkinnon ja Lontoossa ja New Yorkissa hän on opiskellut myös taloustiedettä. Hän on työskennellyt yritysjuristina ja on ollut tärkeissä tehtävissä eri puolilla Eurooppaa Latviasta Itävaltaan. Saksassa hänet valittiin Euroopan parlamentin jäseneksi. Hänen ammatillinen henkilökohtainen taustansa pätevöittää hänet tähän tehtävään. Hän on avoin argumenteille ja suosii avointa keskustelua ja yhteistyötä yhteisen hyvän nimissä tässä valiokunnassa. Muistutan artiklassa 213 työjärjestyksessä, jossa todetaan, että parlamentin moninaisuuden on heijastuttava myös valiokuntien puheenjohtajistoissa. Sen takia kehotankin noudattamaan ehdotustamme, joka varmasti olisi meille kaikille hyväksi. Thanks a lot. Kiitoksia oikein paljon. Onko muita ehdokkaita? Se Hansen. thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. EPP-ryhmän puolesta olin hyvilläni voidessani ehdottaa äh, Winklerin jatkamaan äh, tämän valiokunnan varapuheenjohtajana. Hän tapasi hänet jo, kun hän avasi kokouksen. Hän on hyvin kokenut ehdokas ja hän olisi mielissään avustaa, voidessaan avustaa teitä tässä äh, valiokunnassa varapuheenjohtajana. Onko muita ehdokkaita? Ei vaikuta olevan, joten minä pyytäisin, että molemmat ehdokkaat voisivat myöntyä tai vahvistaa ehdokkuutensa. Kyllä, sopii minulle. Chairman and colleagues, thank you very much. I accept the nomination. Kyllä, puheenjohtaja, hyvä kollega. Kiitän nimeämisestä ja kiitän omaa ryhmääni. Niin olen valmis. Thanks a lot. So... Kiitoksia oikein paljon. Eli meillä on nyt kaksi ehdokasta ja siksi meidän pitää äänestää sähköisesti salaisella äänestysmenetelmällä. Eli meidän pitää päättää, että mikä väri on kellekin. So, my secretariat said I have to... Sihteeni sanoi, että minun pitää selittää oikein tämä äänestysmenettely teille. Eli kukin ehdokas saat, kullakin jäsenellä on tietysti yksi ääni. Ja meillä on EPV 10, SND 8, Renew Europe 6, Vihreät 4, ID ja GUE 2 ääntä. Sitoutumattomat kaksi ääntä. Eli tässä äänestyksessä on selvää, että ensimmäisellä kierroksella – se ehdokas, joka saa absoluuttisen enemmistön ääniä, valitaan. Eli on ero, jos on absoluuttinen enemmistö täysistunnossa, niin se on eri asia. Tässä tilanteessa tyhjää ääniä ei lasketa. Hyvä. No niin, kaikilla pitäisi olla nyt äänestyskortti mukana. Ja nimet ehdokkaille ovat myöskin selvät, eli nyt pitää antaa sitten värit ehdokkaille. Kuka haluaa minkäkin värin? Meillä on vihreä, valkoinen tai punainen täällä tarjolla. Eli vihreä sinulle, selvä. Ja ehdotan punaista sitten toiselle ehdokkaalle. Hyvä. Ennen kuin äänestetään, otetaan testiäänestys, eli kaikkien pitäisi nyt käyttää tätä äänestyskorttia. Eli testiäänestys alkaa. So there's one member too much. Meillä on yksi jäsen liikaa.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 43 jäsentä, jolla on kortti. Valitettavasti tämä kone ei ilmoittanut, että missä ryhmässä on liikaa ääniä. Voisitteko te ryhmän sisällä katsoa, että millä ryhmällä on liikaa Voisiko poliittinen ryhmä aina tarkistaa tämän äänimäärän? Minä mainitsin aikaisemmin äänimäärät, toistan vielä EPP 10. Teidän pitää laskea SND 8, 8, Renew Europe 6, Vihreät 4, ID 5, ECR 3, GUE 2 ja sitoutumattomat 3. Eli minä en äänestä. Nyt meillä on 41 ja testiäänestys on selvä kaikki pystyvät äänestämään. Tämä on nyt selvä. Ja tietysti tyhjä on se keskimmäinen valkoinen nappi. Ja nyt avaan äänestyksen. Voitteko vielä toistaa ehdokkaiden värit? Winkler on vihreä. Edustaja K on punainen. Ja valkoinen on tyhjä ääni. Onko tämä selvä? No niin, äänestys alkaa. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. herra Vihreä on valittu. Eli edustaja Winkler, onnittelut. Hyväksyttekö te tämän tuloksen? Very much. Kyllä, kiitos paljon. Then we move to the next. No niin, mennään sitten eteenpäin seuraavaan kohtaan. Eli seuraava kohta on kolmannen varapuheenjohtajan valinta. Onko ehdokkaita kolmanneksi varapuheenjohtajaksi? Hansen. Uh, on behalf of the EPP group, I would... EPP-ryhmän puolesta haluaisin nimetä Anna-Michelle Annika Mukopulon kolmanneksi varapuheenjohtajaksi tähän intavaliokuntaan hän on, valitettavasti hänen voi olla paikalla tänään, niin minä luen hänen lausumansa hänen puolestaan. Arvoisat jäsenet, ensinnäkin pyydän teitä hyväksy, äh, hyväksymään anteeksi pyyntönä, koska joudun olemaan poissa, joka liittyy äh, Kreikan vaaleihin. Tämä estää minua saapumasta tänne ja asettumaan henkilökohtaisesti ehdolle kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Olisin äh, iloinen, jos voisin saada luottamuksen valiokunnalta ja voin vakuuttaa teille, että minä työskentelen sillä antaumuksella, joka, vaaditaan intavaliokunnassa. Odotan yhteistyötä teidän kanssanne tällä lainsäädäntökaudella. Kiitoksia paljon. And she... Kiitoksia oikein paljon. Hän antoi meille kirjallisen ilmoituksen siitä, että hänelle sopii tämä ehdokkuus. Toinen ehdokas. Ehdotan aiemmin perusteluin edustaja Kraata ID-ryhmästä. Onko muita ehdokkaita? Näin ei näytä olevan. Edustaja Kraa, hyväksyttekö te tämän? I, hyvä, selvä. No niin, sama menettely sitten tällä kertaa myöskin. Minä ehdottaisin, että pysytellään samoissa väreissä, eli vihreä, EPPn ehdokkaalle ja punainen sitten edustaja Kraalle ja valkoinen on tyhjä ääni. Sopiko tämä? Hyvä. Ja äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. EPPn ehdokas on tullut valituksi. Lähetään onnittelut hänelle. Ja sitten menemme eteenpäin neljännen varapuheenjohtajan valintaan. Ja kysymykseni kuuluu, onko ehdokkaita tälle paikalle? Yes, uh, it's a... Niin, on ilo nimetä Marie-Pierre Botren. Hän on ranskalainen, 36-vuotias ja hän on valmistunut VTOn lainsäädännön alalta. Hän tuntee kansainvälistä kauppaa ja kansainvälisiä yhteyksiä ja hän on toiminut Hennin Eurooppa-talon johdossa neljän vuoden ajan. Hän on ollut säännöllisesti yhteydessä EUn toimielimiin ja on työskennellyt kaupan kysymysten parissa, esimerkiksi Yhdysvaltain kaupan ja SETA-sopimuksen muodossa. Renew Europe-ryhmän nimissä nimittäin ehdotamme Marie-Pierre Vetrenia tähän tehtävään. Kiitoksia. Onko muita ehdokkaita neljänneksi varapuheenjohtajaksi? Ei näytä olevan. No sitten pyytäisin, että ainoa ehdokas kertoisi, suostuuko hän tähän tehtävään. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, minulla on suuri kunnia hyväksyä tämä nimitysehdotus. Perfectement. Hienoa, hienoa. Sitten meillä on yksi ehdokas, joten me voimme valita hänet äh, suosion osoituksen. Congratulations. Onnittelut. Ja toivottavasti meillä on oikein hyvät eh, suhteet täällä valiokunnan johdossa. Sitten menemme seuraavaan kohtaan. Kohta kuusi esityslistallamme. Ja tämä on puheenjohtajan ilmoitukset. Ensimmäinen asia on ehdotus tämän valiokunnan kokouksiksi 2019 vuonna – te olette saaneet ehdotuksen teidän asiakirjoissanne. Ja minä haluaisin vielä tehdä yhden lisähuomion tähän. On tullut pyyntö moniltakin ryhmiltä, että meillä pitäisi olla ylimääräinen kokous 23.7. Me teemme tässä koordinaattoreiden kanssa kirjallisen menettelyn nopeasti, jotta te sitten tiedätte, ensi viikon tiistaihin mennessä, että tuleeko ylimääräistä kokousta. Ja pääsyy tälle kokoukselle oli se, että keskustellaan Mercosur-asiasta komission kanssa ja haluaisin hyväksyä tämän aikataulun tämän ylimääräisen kokouksen kerä. Onko vastalauseita tälle aikataululuonnokselle. Hansen. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä valinnastanne, kuten myös varapuheenjohtajan valinnasta. Ja me olemme työskennelleet teidän kanssa yhteistyössä aikaisemminkin. Odotan todellakin tätä, tämän rakentavan keskustelun ja yhteistyön jatkuvan tulevaisuudessakin. Ja toivottavasti voimme jatkaa ja teillähän on, on tietenkin velvollisuus myös e-, e-, edustaa valiokunnassa moni moniarvoisuutta. Ja että seuraavat kokoukset ne e-, alkavat 14.30. Kysyn, onko tämä välttämätöntä, koska haluaisimme aloittaa kello 15, niin koska Näitä muutoksia on tehty usein ennen välintöjäkin. Ja tämä oli siis ensimmäinen muutos, jota ehdottaisin. Ja sitten Merkkosuurista minä pidän hyvänä sitä, että ehkä me voisimme, emme voi päättää sitä vielä tänään, koska ja täytyy selvittää koordinaattorille, että sopiiko se heille. Mutta tämä 23. päivä pidettävä verkkosuurikokous ei ole ylimääräinen kokous, koko alussa oli kaavailtu kokousta tulle päivällä, niin siinä se voitaisiin säilyttää. Ja jos vaan se muille koordinaattoreille sopii, niin sitten voisimme tehdä sen ja sitten ilmoittaa asiasta komissiolle, koska hänelläkin on varmaan tällä komissaarilla tiukka kalenteri. Äh, äh, Kysyisin muita koordinaattoreita kommentoimaan. Kiitos. Minäkin haluan onnitella teitä, herra Lange ja kaikkia muita varapuheenjohtajia en ole ollut tässä valiokunnassa, mutta olen saanut tietoa viimeiseltä viideltä vuodelta. Tämä on ollut menestyksikäs valiokunta edellisellä kaudella, joten mielelläni teen yhteistyötä ja tätä avointa koordinointityötä, josta valiokunta on tunnettu. Esityslistan suhteen haluaisin tukea puheenjohtajan ehdotusta niin, että noudattaisimme kirjallista menettelyä. Meillä on paljon valiokunnassa uusia jäseniä, aivan niin kuin on mainittu omastakin ryhmästäni. Niin Eli tarvitsemme hieman aikaa konsultointiin ja asioihin perehtymiseen. Kannattaisin siis kirjallista menettelyä tältä osin. Kiitos. Okei, okay, Thibault. all congratulations. Kiitoksia ensinnäkin. Onnittelen puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia ja odotamme kovasti yhteistä työskentelyä ja yhteistyötä ja minusta on oikein hyvä ajatus, että meillä on tämä 23. heinäkuuta pidettävä kokous. Me olemme, täällä on paljon uusia, me haluamme saada kaiken mahdollisen tiedon ennen kuin, ennen kuin kesäloma alkaa. Ja satun tietämään, että komissaari Malmström on kovin kiinnostunut ja, ja hän varmasti odottaa kutsua, saamansa kutsun. Toivottavasti voimme sopia tästä kokouksesta 23. heinäkuuta. Kiitos. The Greens was coordinator. Ja vihreiden koordinaattori Heidi Hautala. Kiitos. Onnittelut puheenjohtajalle myös meidän ryhmältämme ja myös varapuheenjohtajille. Voimme hyväksyä ehdotuksenne kirjallisesta menettelystä. Isia? ECR. Kiitoksia puheenjohtaja. Jatkan omalla äidinkielelläni. Ensinnäkin haluaisin onnitella sinua ja myöskin varapuheenjohtajia ja odotan oikein hedelmällistä yhteistyötä. Eh, Mitä tulee tähän aikatauluun, niin 23. Eh, väli. se olisi erittäin tärkeä kokous 23.7. Eh, Minä en onnittele teitä Minusta tämä äh, puheenjohtajisten valinta ei edusta monia, moniarvoisuutta äh, työjärjestyksen hengestä ja EPP äh, pitäisi hävetä tämän vastaehdokkaan asettamisesta. Se GUE. GUE. Monsieur le Président Lange. Euh, Puheenjohtaja Lange, onnittelut teille ja myös kollegoillenne. Me emme ole vielä määritelleet, kuka on kuen koordinaattori. Ei tämä varmaankaan vaikea tehtävä ole. Äh, kuitenkin tervetuloa toivotus kaikille uusille ja myös vanhoille jäsenille. 23.7. Miksipä ei? Tämä aihe, Merkosurhan on hyvin tärkeä aihe. Ei sitä varmaankaan vuoden loppuun mennessä valmiiksi saada. Me olemme käyneet jo lukuisia keskusteluja aiheesta. Tämä on meillekin tärkeä aihe ja meillä on kyllä lukuisia argumentteja, joita haluaisimme käsiteltävän. Niin kuin muissakin aiheissa, muistutan, että meillä on myös tämä Vietnam-sopimus. Se tulee ratifioitavaksi vielä ennen vuodenvaihdetta, joten keskusteltavaa varmasti riittää. So the coordinators are split. Eli koordinaattorit ovat jakautuneita ja siksi ehdotan, että meillä on kirjallinen menettely. Please well, um, unless I counted uh, wrongly, but I... Jos en siis sitten laskenut väärin, Renew Europe, ECR ja EPP jo hyväksyivät ja jotkut taas eivät maininneet, mitä menettelyä kannattavat. Uskon, että tässä on jo enemmistö. Siamo favorevoli per inizio il 23 della... Kyllä 23. päivä kannattaisi mitä tämä Mercosur-keskustelua. That's, uh, now it's clear. No niin, nyt asia on selvä. Eli meillä on enemmistö tämän takana. Se, että meillä on ylimääräinen kokous 23.7. Mutta toivon kuitenkin, että kaikki ryhmät, jotka kannattavat tätä kokousta, sanon, että siellä ei tule olemaan mitään uutta. Toivottavasti nämä ryhmät voivat taata sen, että jäsenet tulevat paikalle myöskin. Tämä on erittäin tärkeää. On tärkeää, että jäsenet ovat paikalla kokouksessa myöskin. Edustaja Hansen teki toisen ehdotuksen sen, että aloittaisimme kokoukset kello 15 eikä 14.30. Ja syy tälle on aivan hyvä, eli me muutimme tätä alkamisaikaa viime kauden lopussa, koska oli paljon töitä tehtävänä, mutta tässä alussa meillä ei välttämättä ole niin paljon töitä tehtävänämme. Eli jos kaikille sopii, niin aloitamme iltapäivän kokoukset kello 15. Teillä on hieman enemmän aikaa sitten lounastauolle. Sopiiko tämä? No niin, nämä kaksi lisäystä halusin sanoa. Onko muita kommentteja? tähän aikatauluun, kokousaikatauluun 2019 vuoden jälkipuoliskolle. Ei vaikuta olevan, joten tämä aikataulu on hyväksytty. Sitten toinen ilmoitusasia. Meillä on tällainen tervetulias paketti kaikille uusille INTA-jäsenille. Se liittyy päätöksentekomenettelyihin yleensä ja työhön tässä valiokunnassa. Ja te löydätte tämän upean tervetuliaispaketin tuolta lokerosta kolmannesta kerroksesta. Sitten meidän pitää tehdä päätös koordinaattoreiden vallan jaosta. Te tiedätte varmasti hyvin, että työjärjestyksen 214 sääntö ja sen kappale 2 määrään, että koordinaattorit valmistavat työ, valiokunnan työtä ja päätöksiä ja valiokunta sitten delegoi nämä valtuudet koordinaattoreille. Aivan kuten valiokunnassa yleensä tehdään, haluaisin ehdottaa, että valiokunnan koordinaattoreille delegoidaan valtuudet tehdä näitä päätöksiä. Tietysti tässä on tiettyjä poikkeuksia, esimerkiksi kysymykset ja muut. Eli niistä pitää äänestää täällä täydessä valiokunna, valiokuntakokoonpanossa. Onko kommentteja tähän asian No siinä tapauksessa, jos vastalauseita ei ole tälle ehdotukselle, niin voimme hyväksyä se, että koordinaattoreille annetaan nämä valtuudet, jotta voimme sitten aloittaa työmme ja valmistella seuraavaa kokousta. Paljon valmisteluja tarvitaan näissä menettelyissä, joten meillä on koordinaattoreiden kokous ensi viikolla torstaina aamulla Strasbourgissa. Kaikki jäsenet eivät ole allekirjoittaneet läsnäololistaa, joten täyttäkää se, jotta kaikki sitten ovat siellä mukana. Sitten tästä puuttuu nämä muut asiat tästä esityslistalta, eli tämän 6a-kohta. Onko muita asioita tämänpäiväiselle valiokuntakokoukselle? Näin ei tunnu olevan. Eli seuraava kokous, kohta 7, 23. heinäkuuta. Kiitoksia oikein paljon ja kaikkea hyvää teille. Morning. Yeah. Nine o'clock. Nine o'clock.